kysymys neuvostolle, joka koskee Bryssel 2a-asetuksen yksi luvun soveltamisalan laajentamista rekisteröityihin parisuhteisiin. Annan välittömästi puheenvuoron Gebhardille, kollegallemme, ja komission puolesta puheenvuoron käyttää komission jäsen Han. Olkaa hyvä. Kiitos. 18. tammikuuta tänä vuonna teimme hyvän päätöksen erittäin hyvältä komission ehdotuksen pohjalta sille, että voidaan käsitellä näitä perheoikeus- ja avioliittoasioita ja laajentaa soveltamista alaa. Tämä oli hyvä asia, koska tässä oli myös asioita, joita olin ehdottanut aikaisemmassa Niin Tämä on hyvä lainsäädäntö ja lisää oikeusvarmuuteen voidaan nopeuttaa päätöksentekoa. Ja tämä on huoltajuuskysymyksen hyvin tärkeä kysymys, mutta komission ehdotus kuitenkin oli yhdeltä osin heikko, koska se pätee vain avioliittoihin ja edelleen jättää tämän ulkopuolelle rekisteröidyt parisuhteet. Ja tätä ei voida missään nimessä sallia. Tämä on sietämätöntä, hyvä komission jäsen, koska Euroopan unionissa on entistä enemmän rekisteröityjä parisuhteita, entistä harvemmat solmivat avioliiton, yhteiskunta muuttuu, elintavat EU-ssa muuttuvat, mutta Euroopan komissio kuitenkin sulkee tältä kaikelta silmänsä. Tätä ei voi ymmärtää. Tätä ei voi ymmärtää. Ja valitettavasti, koska tämä on uudelleen laatiminen ja kansalaiset eivät edes tiedä, mitä tämä tarkoittaa, Tämä merkitsee sitä, että parlamentti voi muuttaa tai vaikuttaa vain niihin artikloihin, joita komissio lähtee muuttamaan, joten soveltamisalaan emme voi tehdä muutoksia. Euroopan parlamentti ei voinut huolehtia siitä, että soveltamisalaa ja sen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan myös rekisteröidyt pari suhteet. Tämä on todella takapäivästä komissiota. Katsokaa nyt teidän omia lukujanne. Katsokaa Eurostatin lukuja. Eurostathan toimii komission alaisuudessa. Avioliittoja solmitaan entistä vähemmän. Yhä useammat elävät rekisteröidyssä parisuhteessa. Miksi nämä ihmiset rekisteröidyissä parisuhteissa eivät saa samoja oikeuksia kuin avioliitossa elävät? Miksi ihmiset 19 EUn jäsenvaltiossa, joita tällaisia rekisteröityjä parisuhteita jo on ja monissa tunnustetaan jopa adoptio, miksi nämä ihmiset jätetään – tämän lain, joka on erittäin hyvä, ulkopuolelle. Siksi kysyn komissiolta, miksi komissio on jättänyt rekisteröidyt parisuhteet Bryssel 2a-asetusehdotuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Eikö komission mielestä ole syytä laajentaa tätä soveltamisalaa tältä osin? Eikö komission mielestä rekisteröityjen parisuhteiden jättäminen ulkopuolelle ole syrjintää? Minusta kyllä. Tehän suojelette Euroopan unionin sopimuksia ja syrjimättömyys on näissä aivan keskeinen kulmakivi. Siitä keskustelemme jatkuvasti. Miten komissio aikoo kuroa umpeen tämän heikkouden olla hyväksymättä näitä rekisteröityjä parisuhteita tähän soveltamisalaan. Milloin aiotte tehdä? Muuten tässä hukataan tärkeä mahdollisuus. Haluan kuulla myös, mitä parlamentin oikea laita sanoo. He ovat viimeisen asti yrittäneet estää tämän asian käsittelyä täysistunnossa. Miksi ette hyväksy sitä, että ihmiset, jotka ovat päättäneet elää rekisteröidyssä parisuhteessa eivät saa samoja oikeuksia kuin muut. Hyvä komission jäsen. Digitalisaation alalla olette hyvin edistyksellinen, maailmalle avoin. Sellainen, joka sanoo, että yhteiskunnan pitää muuttua uusissa olosuhteissa. Ja todella odotan innolla, miten vastaatte tähän kysymykseen, koska se, mitä tässä on nähty, ei ole ymmärrettävää eikä hyväksyttävää. Mim, eh, roga. Kiitoksia. Seuraavaksi varapuhemies, äh, varapuheenjohtaja Ansip. Kiitos puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää parlamenttia tämän asian esille ottamisesta rekisteröityt parisuhteet yhteydessä komission ehdotukseen Bryssel 2 jaan uudelleen laatimisesta. Ehdotus helpottaa perheoikeudellisten asioiden ratkaisemista rajojen yli ja suojelee lapsia. Ehdotus keskittyy puutteisiin, jotka koskevat vanhempainvastuuta. Parlamentti on ottanut nämä myös esille aiemmin. Ne vaativat nyt välitöntä toimintaa. Kuten parlamentti on huomannut, emme ehdottaneet muutoksia säännökseen, joka koskee avioasioita puuttumalla muun muassa mahdollisuuteen valita avioerotuomioistuin tai laajentaa soveltamisalaa rekisteröihin parisuhteisiin tai samaa sukupuolta oleviin avioliittoihin. Julkisen kuulemisen tulokset, joihin komissio lähti, eivät antaneet riittävää näyttöä, jotta voitaisiin perustella sitä, että tehdään nopeita muutoksia avioliittoalalla. Arviomme oli se, että nyt ei ole oikea aika muuttaa näitä sääntöjä. Bryssels, Bryssel 2an uudelleenlaatimisen tavoite on ehdottaa merkittäviä parannuksia lasten osalta, jotka ovat vaikeassa tilanteissa. Niihin täytyy puuttua nopeasti. Olen tyytyväinen, että parlamentti ja komissio jakavat saman tavoitteen. Rajat ylittävissä tapauksissa haluamme estää sen, että lapset päätyvät pankkivangeiksi pitkissä oikeuskiistoissa. Haluamme myös helpottaa rajat ylittäviä oikeudellisia menettelyjä perheille eri tavoin mukaan lukien niin, että menettelyt ovat halvempia ja nopeampia. Ja mikä hyvin tärkeää, sekä parlamentti ja komissio haluavat tarjota saman suojelun tason kaikille lapsille. Haluaisin painottaa, että ehdotuksessamme olemme varmistaneet, että lasten parempi suojelu pätee kaikkiin lapsiin riippumatta siviilisäädystä, joka vanhemmilla on. Ja riippumatta siitä, että ovatko he avioliitossa vai rekisteröidyssä parisuhteessa. Nopea sopu asiasta, jossa vaaditaan neuvostossa yksimielisyyttä, on ihan näköpiirissä. Komissio on sitoutunut ottamaan tai löytämään hyvän ratkaisun neuvotteluissa niin, että lapset hyötyvät. Kiitos. Ähm, Kiitoksia teille, sanoo puhemies. Seuraavaksi Estaras Feragut, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies päätavoite EU:ssa on se, että säilytään vapauden oikeuden alue ja siksi on ratkaisevan tärkeää käydä harjoittaa yhteistyötä oikeudessa kysymyksissä, erityisesti perheoikeudellisissa asioissa. Tämän takia tämä uudelleen laatiminen, josta tänään käsittelemme, tässä Tämä vahvistaa yhteistyötä perheoikeudellisesti ja tämä on askel eteenpäin, jotta saadaan parempaa oikeudellista varmuutta ja eikä tapahdu turhaa hämmennystä ja sekannusta. Ja tämä on vasainen kulmakivi oikeudessa yhteistyössä, tämä asetus. Tässä puhutaan asuntoerosta, ja avioerosta ja myös per, vanhempien vastuukysymyksistä rajat ylittävissä avioeroissa, jotka vaan lisääntyvät. Tässä on kyse myös tuomioiden vapaa liikkuminen, asiakirjojen kulkemassa toiseen, Tämä ei saa haitata tietenkään lasten asemaa, sehän tässä on päätarkoituksena. Ja niin kuin komissaari sanoi, jäsenvaltiossa on joissakin vaiheessa on laillista olla rekisteröissä parisuhteessa, mutta nyt yhä enemmän lapsia syntyy avioliiton ulkopuolella ja mon on näitä avoliittopareja. Ja näin ollen kysymys komissiolle on, uskotteko te, että tämä tilanne ei voi vaarantaa tämän yhteistyön ja tavoitteenhan aina suojella alaikäisiä. Vioti, un minuutti. Kiitos. Seuraavaksi Viotti puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kiitos komission jäsenelle. Tämä kysymys on erittäin tärkeä kansalaisille Euroopassa. On hyvin harvoja alueita, joilla EU pystyy vaikuttamaan siviilisäätöön liittyvään oikeuteen. Ja Bryssel 2a on yksi näistä liittyen avioeroon, asumuseroon, vanhempainvastuuseen ja niin edelleen. Bry- Bryssel 2a-asetuksessa avoliittoparit tai sellaiset, jotka eivät ole voineet solmia maansa lakien takia avioliittoa, esimerkiksi samaa sukupuolta olevat henkilöt. Heillä on mm, tietty eettinen status, mutta tällaiseen meillä ei EUssa ole varaa. Meidän täytyy suojella kansalaisiamme ja kuten sanoit, erityisesti on suojeltava lapsia, joita näillä pareilla on. Edelleen syrjintää on maanosassamme aivan liikaa, hyvä komission jäsen. Meidän täytyy keskustella tästä ja myös torjua tällaista syrjintää. Usein, aina, puhumme täällä oikeusvaltiosta. Joka täysistunnossa näin tehdään. Tämä on yksi harvasta mahdollisuuksista, joissa EU voi todella tehdä jotakin. Te sanoitte, hyvä komission jäsen, että nyt ei ole vielä oikea aika keskustella näistä muutoksista. Oikeudesta keskustelemisen tämä hetki on aina hyvä. Ei koskaan kannata odottaa. Kiitos. Seuraavaksi Jurek, minuutti. Puhemies, hyvät edustajat. Perhe joka perustuu monogamiseen avioliittoon, vanhemmuuteen, on yhteiskunnan perusta. Sen fyysinen, kulttuurinen ja moraalinen perusta. Valtion ei pitäisi asettaa tälle instituutiolle äh, sidonnaisuuksia, jotka liittyvät yksilön tyytyväisyyteen. Näillä on yksityinen luonne. Tässä on kyse siitä, että kansakuntien tulevaisuus turvataan niin yhteinen hyvämme. Odotan komissiolta selkeää julistusta, että komissio ei puutu niiden jäsenvaltioiden politiikkaan, jotka pitävät yllä näitä periaatteita. Ja nämä päätökset ovat kuitenkin johdonmukaisia sellainen kanssa, joka on monissa jäsenvaltiossa voimassa. Komission ei pidä puuttua eh, perhe-elämän etiikkaan liittyviin asioihin ja odotamme, että komissio pysyy uskonnossa tälle sitoumukselle. Hautala minuutti. Yeah, thank you very much, President. Kiitoksia puhemies. Komission varapuheenjohtaja yhden kommentteihin, joita kollega Viotti esitti. Nyt on oikea hetki meidän pitää toimia sen niin kuin itse puhumme. Meille oikeusvaltioperiaate, kansan oikeus ovat niin tärkeitä kysymyksiä, emme voi tässä hukata aikaa. Ja sanoisin vielä, että komissio on keinotekoisesti sitonut parlamentin kädet ja käyttänyt niin sanottua uudenlaatimistekniikkaa. Tämä estää meitä ratkaisemasta tätä ongelmaa ja mielestäni tämä ei ole oikeudenmukaista. Bryssels 2a-asetus on vanhentunut. Sen tarkoituksena on auttaa tuomioiden vapaata liikkumusta, mutta näin tapaus on 15 vuotta vanha, eikö ole aika sitä nyt muuttaa niiden muutosten mukaisesti, on tapahtunut kansa- yhteiskunnissa. Rekisteröidyt parisuhteet eivät ehkä ole iso asia vuonna 2003, mutta nyt ne ovat osa avioliittolakia, joten pitää toimia. EUn täytyy suojella myös rekisteröityjä pareja. Kiitoksia. Seuraavaksi Guteland, puolitoista minuuttia. Man. Ett barnvänligt EU är ett... Lapsiystävällinen EU on hyvä EU meille kaikille. Bryssel-asetuksen uudistaminen, uudelleen laatiminen on kovin tärkeää, jotta otetaan huomioon lapsen paras. huoltajuuskysymyksissä. Kun ajatellaan, että yhä useammat kansalaiset saavat lapsia rajat ylittävästi ikään kuin. Mutta täytyy muistaa, että syntyneiden lasten määrä, jotka ovat samaa sukupuolta edustavista pareista, niin niiden määrä nousee. Ja nyt kun jos tarkastelee, miten EPP tässä toimii ja myöskin rans- ruotsalaiset konservatiiviset poliitikot torjuvat näitä ehdotuksia, jotka parantaisivat näiden lasten oikeuksia. Tätä ei ymmärretä, tätä uutta asetusta. Vaikka 19 jäsenvaltiota Ruotsin mukaan lukien eh, sallii rekisteröidyt parisuhteet Ruotsin tapauksessa avioliitot. Se avioliitto määritellään usein eri sukupuolten suhteena, niin aiheuttaa ongelmia rekisteröidyn parisuhteiden lapsille. Tätä taustaa vasten ihmettelen, että mitä komissio nyt aikoo tehdä rekisteröidyn, rekisteröidyn parisuhteen osalta. Miten huolehditaan siitä, että lapsi saa suojelua? Aikooko komissio laajentaa soveltamisaluetta niin, että kansalaisten asema paranee ja tässä asiassa lapset eivät voi odottaa? Rainke, un Kiitos. Seuraavaksi Rainke minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission ja sen hyvät kollegat. Valitettavasti, valitettavasti edelleen tänäänkään kaikissa EUn jäsenvaltiossa ei ole samoja avioliitto-oikeuksia kaikille samaa sukupuolta oleville pareille. Meillä ei ole tässä lainsäädäntövaltaa mutta niin kauan kuin samoja oikeuksia ei ole. Rekisteröityjä parisuhteita pitäisi kuitenkin kohdella saman kaltaisesti. Älkää puhuko. Tässä lainsäädännössä ei puhuta rekisteröityä parisuhdetta vastaan, mutta ainut argumentti, jonka näen, on, että tässä komissio pelkää oikeistohallituksia, jotka eivät halua näitä. Me puhumme tasa-arvon, vapauden, oikeusvaltioperiaatteen puolesta. Ja nyt olisi komission aika osoittaa tätä sitoumusta reaaliaikaisesti ja on otettava rekisteröidyt parisuhteet tähän mukaan. Näillä pareilla on oikeus samoihin oikeuksiin. Kiitos. Seuraavaksi menettelymän puhujalistaa. Neljä kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa. Peti Rensin. Mike odluka komisije da se pristupi parcijalnoj izmjeni uredbe jedina je prihvatljiva. Puhemies, tässä osittain muutetaan, muutetaan tätä asetusta ja tästä kansalaiset ja jäsenvaltiot ovat tyytyväisiä. On tullut aivan ilmeiseksi, että tämänhetkinen sovellusala perheoikeusasetuksessa ei hoida asioita oikeudenmukaisella tavalla, koska Bryssels 2 asetuksessa tunnustetaan tunnustetaan tuomiot. Siksi komissio ei voi laajentaa se, sitä koskemaan rekisteröitä parisuhteita, koska niitä ei ole määritelty joidenkin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Tämä vaikuttaa suoraan kansalliseen lainsäädäntöön ja määritelmään perheistä ja avoliitosta. Se rikkoisi toissijaisuusperiaatetta vastaan. Vetoan komission, jotta se ei ulota asetusta koskemaan rekisteröitä parisuhteita, koska se loisi kahden kerroksen lainsäädäntöä. Tämä on erityisen relevantti kysymys lasten adoptiokysymyksissä. EUn täytyy harmonisoida oikeusjärjestelmää. Siinä ei, sen ei tarvi, tarvitse hyväksyä poliittista tai muunlaista painostusta jäsenvaltiosta. Grappini. Vreau uh, să o felicit pe doamna... Komission jäsen puhemies, onnittelen Rova Gebhardtia, koska hän esitti hyvin mankkoja argumentteja. Yhteiskunta etenee, nykyaikaistuu ja minäkin tunnen useita rekisteröityneitä parisuhteita erityisesti nuoressa sukupolvessa. Eivät he mene äh, avioliittoon. Tulee paljon avioeroja ja sitten lapset jäävät usein sinne puun ja kuoren väliin. Komission jäsen, ettekö siis sanotte, että on näitä selvityksiä, jotka osoittavat, että se ei ole tarpeen tämä asetuksen uudistaminen tältä osin. Oletteko todella tätä mieltä? Haluatteko vastustaa vaatimuksiamme? Miten paljon nyt sitten tällaisia lapsia olisi tällaisesta suhteesta, että olisi keskustelua perustaa? Mutta kun sanotte vain, että ei tarvitse muuta koneella tarvetta, niin ei se näin käy. Hadi Jojo. Haluaisin kiittää Gebhardia myös omasta puolestani. Hän on ottanut hyvin arkaluontoisen asian täällä esille. Ja olin varsin yllättynyt kuullessani, että lasten statusta rekisteröidyissä parisuhteissa ei komissiossa ole käsitelty. Ja olin entistä yllättyneempi kuullessani komission vastauksen. Miten komissio voi sanoa, että tämä ei tähän pädee. Jos katsotaan näiden parisuhteiden lapsia, sanotaan, että tämä kuuluu jäsenvaltioiden kontolle. Kyllä meidän täytyy tähän pureutua, koska on tuhansia lapsia, jotka syntyvät avioliiton ulkopuolella. Kiitoksia seuraavaksi Saborska. Namla Zaborska. Zaborska vážený pán vážený pán komisár vieme že tak ako. puhemies komissaari niin tälläkään hetkellä ei ole yksimielistä tukea neuvostossa tälle asetukselle mitä tulee perheoikeuteen ja rekisteröityihin parisuhteisiin. Haluaisin toistaa perustelun maista, jotka tätä vastustavat. Ei pitäisi olla minkäänlaista konfliktia, ei edes epäsuorasti ajatella perusperiaatetta perheoikeudessa jäsenvaltiossa. Syy, minkä takia nyt käsittelemme tätä kysymystä, on varsin selvä. Me haluamme luoda poliittista painostusta niitä maita kohtaan, joilla on tietty käsitys perheestä, ja sitten taas ne maat, jotka eivät noudata, kun, äh, tue kaikkia mu- moderneja suuntauksia. Presidente. Kiitos. Sitten hyvä varapuheenjohtaja. Ansi, olkaa hyvä. Uh, Mike. Mikrofoni. No niin. Haluaisin vielä kiittää teitä jatkuvasta tuestanne komission ehdotukselle ja sille, siitä, että olette ottaneet esille tärkeitä kohtia sen sisällöstä. Tässä vaiheessa komissiolla ei ole kylliksi näyttöä, jolla voitaisiin oikeuttaa se, että lähdettäisiin muuttamaan Bryssel 2a-asetusta avioliittoasioissa. Kuitenkin olemme varmistaneet, että kaikki säännökset, joilla pyritään turvaamaan lasten asema, pätee kaikkiin lapsiin, olipa perheen tilanne mikä tahansa. Lapset ovat uudistuksen sydämessä. Heidän vanhempiensa ero on jo yksin kyllin hankala ja heidän tilanteensa pitää pystyä ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti niin, että heidän tai lasten etu parhaiten otetaan huomioon. Meidän täytyy siis tehostaa rajat ylittävien tilanteiden käsittelyä ja uusia sääntöjä tarvitaan nopeasti, jotta lasten hyvinvointi voidaan todella ottaa huomioon. Ja vielä Kristallin kirkkaasti haluan todeta. Olin panemassa aloit, alulle rekisteröityihin parisuhteisiin liittyvää lainsäädäntöä Virossa. Äänestin sen puolesta. Ja nyt tavoitteenamme on, että mahdollisimman nopeasti ja ripeästi huolehditaan lasten tilanteesta, jotka ovat hankalassa asemassa. Kuten parlamentin jäsenetkin sanoivat ja itsekin alussa totesin, me tarvitsemme yksimielisyyttä neuvostossa ja tiedämme, että tämän saavuttaminen on varsin hankalaa, jos tätä soveltamisalaa lähdettäisiin laajentamaan. Eli miksi asettaisimme lapsemme tällä tavoin hyvin hankalaan tilanteeseen? Tätä kysyn. Mutta totta kai asioita on käsiteltävä. Tästä olen kanssanne täysin yhtä mieltä. Meidän on kunnioitettava myös samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Kiitoksia, hyvä varapuheenjohtaja. Nyt päätämme